niille, jotka ovat jääneet tälle kuuntelemaan muitakin. Kiitokset komissaari Dalille läsnäolostanne ihan viime minuuteille asti. Olemme päättäneet siis tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Huomenna jatkamme